Kiitos komission jäsen Barnielle. Hyvää huomenta päivää kaikille. Nyt aloitamme äänestysten toimittamiseen. Tästä tulee pitkä istunto, mutta jos rauhallisin mielin tiemme, niin varmasti onnistumme siinä. Aloitamme ensin Gairin mietinnöllä. Numero yksi päätösäänestys alkaa. Attendiamo che No niin, odotellaan vielä, että kaikki kollegat pääsevät tänne. No, va bene. La... Ai ei, odotetaan. No niin, ovat kaikki äänestäneet? Joo, äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätös kaksi äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää, hy- hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma esitys. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksantoista niin me äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Selvä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytyltä näyttäisi. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa numerosta 24, siis koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan, koneäänestyksen. äänestys alkaa numerosta 38. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme äänestyksenä, ellette voi nostaa käsiä ylös kunnolla, eli äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolestaan vastaan. Olen pahoillani. Äänestys alkaa. Ovatko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 29 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 32. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 33. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki?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 Oletteko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Hylätty. 13. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy hyväksytty. 14 puolesta. Olkaa hyvä. Kuka haluaa puhua? Haluaako joku puhua? Ei. Eli 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 15 puolesta. Va- 39 koneäänestyksen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin, edustaja Jala. Niin puhemies. Espanjankielisessä toisinnossa on Eurojust Eurostatin sijaan ja sitä täytyisi muuttaa. Kiitoksia edustaja Ajala. Tämä oikaistaan. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ja nyt tämä päätöslauselmaesitys kokonaisuudessaan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nyt saa puhua komissio, komission jäsen meitä haluatteko lausua jotain? Prego, signor commissario. Olkaa hyvä komission jäsen. Hyvät jäsenet, Komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin päätöksestä antaa vastuuvapaus komissiolle vuoden 2019 budjetin toteuttamisesta. Olen erityisen kiitollinen yleisesittäjälle Jens Geirille ja koordinaattoreille ja varjo, varjoesittelijöille poliittisista ryhmistä. Heidän kanssaan meillä on ollut erittäin rakentavaa yhteistyötä koko vastuuvapausprosessin ajan. Tämän päivän äänestys, äänestyksessä tunnustetaan se, että budjettia on hallinnoitu asianmukaisella tavalla. Siinä se osoittaa myös sen, että kaikki ne toimijat, jotka ovat mukana EU-varojen hallinnoinnissa ja valvonnassa, kaikkien heidän täytyy vahvistaa ponnistuksia, jotta saamme vastinetta rahalle. Pyytäisin lainsäätäjiä ottamaan huomioon tänään hyväksytty vastuvapauspäätöslauselma seuraavissa puitekeskustelussa. Me emme voi saada aikaan uutta rahoitusnäkymää tai puitetta, jolle me varmista sitä, että rahoja käytetään asianmukaisella tavalla. Kiitos komission jäsenelle. Sitten jatkamme äänestyksen toimittamista. Täällä on toinenkin Kajarin mietintö vielä liittyen tuomioistuimeen erityiskertomukseen ja siellä on 213 kohta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 217, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut Gaijerille. Ja sitten Ortith Villejan mietin vastuuvapaus. 2011 Euroopan parlamentti. Tämä päätösesitys siis äänestyksen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Kaikki äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi päätöslauselmaesitys, tarkistus 10 on peruttu, kohta yksi ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vas, puolesta, siis toinen osa puolesta ja vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä, nimenomaan äänestyksenä, äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan. No tarkistamme koneäänestyksenä tarkistuksen viisi. Äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 11 äänestyksenä äänestys alkaa. Oletteko te kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 12. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kahdeksan nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty ei anteeksi, tarkistus kuusi, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 68. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 9. Nime äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Ai, eikö yhdeksännestä äänestetä? Tässä oli nyt pieni virhe sattunut sihteeristön puolella. Olen pahoillani. Ja nyt päätöslausuma esitys. nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin, olkaa hyvä. Edustaja Stas, olkaa hyvä. Mikrofono. Mikrofoni. Voorzitter, ik denk dat er wat verwarring bestaat. Eh, bij mijn weten is... Niin, uskon, että tässä nyt on vähän eh, hämmennystä vallalla, sillä uskoin, että tämä tarkistus yhdeksän ei tule käsiteltäväksi. Tarkistus yhdeksän äänestys mielestäni olisi pitänyt olla vain yksinkertaisesti huomiota äänestyksessä. Eli yhdeksästä täytyy äänestää, ei nimenhuutoäänestyksenä. Tässä oli pieni virhe tuossa. On hyvä, että käden ylös. No niin, yhdeksän äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten Sondergordin mietintö seuraavaksi, joka liittyy vastuuvapautta myös kehitysrahastoon. Päätösehdotus äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt seuraavaksi päätöslauselma esitys, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyvätty neljä puolesta, vas, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty kuusi äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 49, kohta kohdalta. Ensimmäinen osa hänet puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kolmas osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 55, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt koko esityksestä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi niin, onnittelut Sander Kuorille. Nyt keskeytämme äänestysten toimittamisen juhlaistunnon vuoksi.